Liebe Kolleginnen und Kollegen, damit eröffne ich die Sitzung. Sie haben eine Tagesordnung vorliegen. Gibt es da toiveita muutoksista esityslistaan? Ei näytä olevan. Näin on esitystä hyväksytty. Toinen kohta esityslistalla on pöytäkirjan hyväksyminen viime kokouksesta. Meillähän on tapana toimia niin, että jos ei tämän kokouksen päätöksen mennessä ole esitetty muutostoiveita, pöytäkirja on hyväksytty. Sitten ilmoitusasiat. Seuraavat asiat. Ensinnäkin haluaisin muistuttaa siitä, että tämäkin kokous välitetään internetin kautta vapaasti kuultavaksi, joten ajatelkaa aina, että joku talon ulkopuolellakin saattaa nähdä teidät. Käyttäytykääpä sitten siis sen mukaisesti. Sitten meillä on luettelo kirjeenvaihtoasioista, ja jos te olette erityisen kiinnostuneita jostakin kirjeestä, voitte kääntyä sihteeristön puoleen. Meillä oli virallinen kokous TBC, eli neuvoston kauppakomitean kanssa, joka kokoontuu sää joka perjantai ja keskustelee kauppapolitiikan perusperiaatteista ja erityisesti tärkeistä lainsäädäntöhankkeista – Edistysaskelia kuitenkin saatiin vähän. Huomenna varmaankin Italian varakauppaministerin kanssa keskustelemme vielä asiasta, ja hän on ollut tämän puolen vuoden ajan vastuullisena neuvoston puheenjohtajana. Me olimme paikalla myöskin virallisessa kauppaministerin tapaamisessa 21. marraskuuta. Minä toivon, että tämä ei jäänyt ainutlaatuiseksi tapahtumaksi, vaan että periaatteessa muodollisesti, osallistumme kauppaministerien tapaamiseen. Ja tuossakin tilaisuudessa me keskustelimme tulossa olevista neuvotteluista, ennen kaikkea TTIPstä, myöskin TDIstä. Ja mielenkiintoista oli pitempi keskuta Kiinaan ajatellen taloudellisia haasteita, mutta myös oikeudellisia ongelmia, joita liittyy kauppaan Kiinan kanssa. Haluaisin myös ilmoittaa teille siitä, että ensi vuonna enää henkilökohtaisesti ei pidä kirjoittaa tarjousesityksiä, vaan ne voi myöskin allekirjoittaa elektronisesti uudessa portaalissa – Digital Signal Portal, digitaalinen äh, allekirjoitusportaali, DSP, ja tämä helpottaa työskentelyä huomattavasti. Sitten haluaisin toivottaa tervetulleeksi Mike Hughanin, joka on täällä Alberton vieressä. Hän on nyt uusi meidän sihteeristömme joukkueessa. Tervetuloa Mark. Hän korva, Nikolas Notretin, joka liikkuvuuden puitteissa siirtyy hallinnossa toiseen paikkaan. Toivon, että yhteistyö tulee hyvää ja toivon, että viihdyt täällä meidän työpiirissämme. Nyt haluaisin sanoa, että tänään istunnon päätteeksi, <clears throat> koska tämä on viimeinen istunto ennen vuoden vaihdetta, haluaisimme kutsua teidät pienelle drinkille tämän päivän päätteeksi tuonne salin eteen. Haluaisin viitata vielä siihen, että VTOn puitteissa ilahduttavasti on saavutettu huomattavia edistysaskelia sen jälkeen, kun ongelmat, jotka liittyvät Intiaan ja Intian elintarviketurvallisuusohjelmaan ainakin toistaiseksi on ratkaistu. Nyt ajattelen kaupan helpotuksien ratkaisuja, jotka, joista päätettiin Balilla, se on näistä, näiden osalta onnistunut. Ja DTO-neuvottelut, mitä tulee Dohan kierrokseen, on jälleen voitu ottaa käyttöön. Tämä on hyvin tärkeää, jos me ajattelemme painopisteitä tulevassa kauppapolitiikassa. Minä eilen illalla keskustelussa uuden komission kanssa eilen illalla. Valiokuntien puheenjohtajat tapasivat uuden komission, kävivät sen kanssa keskustelua. Ja tässä yhteydessä puhuttiin kymmenestä työpainopisteistä, jotka uudella Euroopan komissiolla on. Yksi näistä painopisteistä on oikeudenmukaisen tasapainoisen hyväksyminen Yhdysvaltojen kanssa. Tämä on oikein, tämä on tärkeää, mutta ajatellen juuri tätä kehitystä, joka liittyy VTOhon, on erityisen tärkeää, että monenkeskisiä näkökantoja ei unohdeta ja että VTO-prosessin tukeminen myös katsotaan yhdeksi painopisteeksi. Ja tämän minä eilen illalla vielä tein selväksi. Hyvä. En ole vielä ihan niin pitkälle päässyt. Ja sitten vielä kysymys, joka liittyy avoimuusaloitteeseen. Mehän olemme kiistelleet jo koko ajan nyt siitä, että avoimuus kauppasopimuskysymyksissä on saatava suuremmaksi ja myöskin uuden komissiosenen kanssa kuulemistilaisuudessa puhumme tästä, mutta myös muissakin yhteyksissä. Ja hän reagoi tähän asianmukaisesti ja on tehnyt esityksen avoimuusaloitteesta, mikä on hyvä. Nyt on tietysti käytävä selvitse yksityiskohtaisesti, ja se todellakaan ei ole kovin helppoa, koska siihen liittyy myös huomattavaa hallinnollista toimintaa. Se, siinä, se ei ole mahdollista, että yli 750 henkilölle jaetaan näitä asiakirjoja tällaisena kovana versiona eikä myöskään sihteeristöllä, koska silloin vain kollegat olisivat tekemisissä näitä tällaisen luottamuksellisen asiakirjanvaihdon kanssa. Eli siis avoimuus aloite on hyvä asia, mutta nyt pitäisi saada sen osalta aikaan konkreettista hallinnollista toimintaa. Ja lopuksi vielä kommentti, joka liittyy neuvotteluihin ympäristöhyödykkeistä Näistä on ollut toinen kierros syyskuussa. Ja siinä oli kysymys määritelmästä, mitä ovat ympäristöhyödykkeet, ympäristötavarat. Ja kolmas kierros on käynnissä rinnakkain meidän valiokuntamme kokouksen kanssa tällä viikolla. Ja siellä vielä kerran keskustellaan näiden hyödykkeiden ja tavaroiden luettelosta, ennen kaikkea jätevedestä ja jäteveden käsittelystä. Neljäs kierros on tarkoitus käydä tammikuussa. Ja 14 tähän astista jäsentä ovat saaneet vahvistusta riveihinsä. Islanti on myös liittynyt neuvotteluihin. VTOn puitteissa tämäkin on hyvä uusi lähtökohta. No niin, hyvä. Sitten tulemme kohtaan neljä kolmikantaneuvottelujen nykytila. On kerrottavana vain yhdestä kolmikantaneuvottelusta, joka on käyty neuvoston kanssa. Siinä oli kysymys lainsäädännöstä, joka koskee ulkoisia kauppatilastoja. Ensi silmäyksellä se nyt ei vaikuta poliittisesti komikaan arkaluontoiselta asialta, mutta menettelyteknisesti se on jännittävä asia, koska kysymys on siitä, minkälaisia elementtejä kuuluu perustekstin lainsäädännössä, mitkä kuuluvat delegoituihin säädöksiin ja mitkä ovat sitten toimenpanosäädöksiä. Meidän selkeä kantamme on ollut, että kaikki, mikä on säätelevä määräys, kuuluu joko perustekstiin tai delegoituihin säädöksiin, mutta ei toimeenpanoon säädöksiin, joten näissä kolmikantaneuvotteluissa on kysymys tällaisesta toimijoiden välisestä kysymyksestä. Ensi maanantaina 8. päivä joulukuuta meillä on uusi kokous tästä asiasta, ja siihen mennessä komission täytyy tehdä kompromissistyksiä jostakin kiistakysymyksistä. Ensimmäisellä keskustelukerrossa oli tyypillistä se, että toivottiin siitä, että päästäisiin yksimielisyyteen myös Italian puheenjohtajavaltiona, oli hyvin rakentava. Lähdenkin liikkeelle siitä, että tämä kompromissin henki ensi maanantainakin vielä vaikuttaa niin, että saamme neuvotellut päätökseen. Hyvä. Kukaan ei ole pyytänyt puheenvuoroa, joten voimmekin siirtyä. Okay, so, dann äh, sind wir etwas zu schnell. <laughs> Oliko tämä hiukan liian nopeaa? Koska tuo, Tome ei ole vielä paikalla. Tome. No siinä tapauksessa ehdottaisin, että vaihdan, siirrymme kohtaan kuusi, jotta ei täällä nyt tule tyhjäkäyntiä. Kohta kuusi on vastuuvapaus 2013. ja annankin puheenvuoron kokeneisiin käsimme budjettistelijämme herra Böge. Kiitos puheenjohtaja ja hyvät kollegat. Minä teen tämän mielellään, jos minun ei tarvitse puhua niin kauan, kunnes tilin tarkastustuomioistuimen edustaja on tullut paikalle, koska se saattaa olla hieman vaikeaa. Ja tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomushan on osa sitä, mitä meidän lausunnossakin on, mitä vastuu vapauteen tulee. En halua tässä puhua siitä, mistä tilintarkastustuomioistuin puhuu, mutta mitä tähän etuskohtelukauppaan tulee ja siihen, missä on heikkoja kohtia, niin on olemassa ongelmia myös muissa budjettikohdissa. Ensinnäkin komission vastuu, mitä ongelmia on sen suhteen, missä on ongelmia komission ja jäsenvaltioiden välisessä yhteistyössä ja mitä yhdessä sitten tehdään, jotta päästään näistä ongelmista. Mutta ehkä nyt sitten yleistä vastuuvapaudesta. Mehän olemme jatkuvasti julkisesti keskustelleet tästä Declaration of Assuranceista, tarkastuslausumasta, ja tässä on äh, havaittu jotakin ongelmia. Ja poliittisessa äh, julkisessa keskustelussa kaikki äh, sekoitetaan keskenään. Muistelen tässä keskustelua, jota kävin Brysselissä tilintarkastus, tilintarkastustuomioistuimen varapuheenjohtajan kanssa Hedafon Vedelin kanssa, joka hoiti näitä toimia myös äh, Saksassa. Ja hän sanoi, jos jäsenvaltiot äh, olisivat tällaisen tarkastus, tarkastuslausuman alaisia, niin äh, tällaista ei saataisi ja sen eli järjestelmästä tämän verran. Ja tässä käy selkeäksi myös se, missä varsinaiset ongelmat on, kun puhumme jäsenvaltion määrärahojen optimaalisesta käytöstä. Me tiedämme, että jäsenvaltiot hallinnoivat suurta osaa budjetista ja federaalisessa järjestelmässä tämä on vielä vähän äh, hankalampaa, kun puhutaan nyt esimerkiksi äh, yhteisestä maatalouspolitiikasta tai rakennepolitiikasta. Budjettivaliokunnassa olemme vuosien ajan neuvotteleet siitä, että jäsenvaltioiden viranomaisten täytyisi myös antaa takuut siitä, että he käyttävät EU-määrärahoja oikein mutta tämä on vuosien ajan torpedoitu joiltakin, joidenkin jäsenvaltioiden taholta, koska ähm, liittovaltiossa tämä on hankalaa. Ja Eli odotetaan tätä EU-tasolla, mutta sitten äh, kotopuolessa ei näitä äh, hoideta. Eli tässä nyt sitten työnnetään mustaa Pekkaa edes takaisin. Mutta joka tapauksessa on selvää, että että mitä määrä EU-määrärahojen käyttöön tulee, niin täytyy ottaa huomioon eh, muun muassa lisäarvokysymykset, mutta näitä ei ole käsitelty riittävällä tavalla. Ja olen kiitollinen tilintarkastustuomioistuimelle, että se on viime vuosina keskittynyt siihen, että nämä tukitoimet ja määrärahan käyttö ovat olleet ongelmana. me olemme itse asettaneet kriteereitä ja sitten niitä ei itsekään enää pysty hallinnoimaan. Ja tämä on todellakin myös sitten tehtävä lainsäätäjälle ja komissiolle. Tulisi tarkastella, miten sitten tarkastellaan tuen saajia, eli pystyvät he sitten toteuttamaan niitä riittävällä tavalla. Eli Tämän periaatteellisesta näkökulmasta teillä on tämä lausuntoluonnos ilmeisesti myös papereissanne, mitä meidän valiokuntaamme tulee. Mitä tilintarkastustuomioistuimen johto päätöksen tulee ja virheisiin tulee, niin ehkä tätä pitäisi vielä hieman eritellä, koska totta kai on ero, että onko meillä hankkeita, joita komissio itse ohtaa, vai onko ö, tämä hallinto jaettu. Ö, ja onko meillä äh, ulkoasioihin liittyviä hankkeita, äh, joita sitten mitataan ehkä vielä eri tavalla äh, kuin ne, joita komissio itse hallinnoi. Eli tässä on ero, kun puhutaan esimerkiksi vaatimuksista, joita täytyy käsitellä. Jos kohdissa 2 ja 3 olen ottanut tämän seuraavan asian esille. Eli mitä ulkosuhteisiin tulee. Tässä on eh, jännittäviä kommentteja tilitarkastustuomioistemelta. Esimerkiksi kehityshanke maassa, joka ole kaukana meistä. Täällä on todottu, että Täällä on hyväksytty yli 150 miljoonan euron menot, vaikka ei ole taattu, että nämä ovat tukikelpoisia. No, tämä nyt on aika huomattava summa. Ja sitten, jossa suosituksissa sanotaan, että komission täytyisi taata, että nämä lopulliset summat pohjautuvat sellaisiin summiin, jotka ovat todella toteutuneet, eikä tässä pitäisi pohjautua arviointeihin. Tämähän pitäisi nyt olla itsestäänselvyys. Ja tässä täytyisi katsoa, miten asiat hoidetaan sitten näissä kysymyksissä. No sitten äh, en ehkä puhu enempää etuuskohtelukaupasta. Odotan tässä nyt sitten tilintarkastustuomioistuimen edustajan kantoja asiasta mutta ehkä meidän pitäisi keskittyä näihin kolmeen neljään painopistealueeseen. Ensinnäkin hankkeiden ulkosuhteet ja sitten nämä virheet siihen liittyen, sitten etuskohtelukauppa ja sitten, mistä olemme jo aikaisemminkin keskustelleet, eli miten me jatkamme tätä riippumatonta arviointia, mitä näihin EUn infopisteisiin tulee. Kiitos. Kiitos. Tuot vuorossa varjoesittelijät SED-ryhmästä. Onko joku paikalla? Uh, broadly we agree with the uh, rapporteurs. Olemme pitkälti samaa mieltä esittelijän valmistelijan kannan kanssa. Hänellä on järkeviä ehdotuksia. Huolenaihe on se, että EPP on kiinnostunut näistä bisneskeskuksista Aasiassa. Se on mainittu kohdassa seitsemän. Emmekä ihan ymmärrä, mitä heillä on tätä vastaan, koska nehän vievät tietoa eurooppalaisesta bisnestoiminnasta tälle alueelle. Tähän liittyy muukin asia kuin budjetti. Eli jäsenvaltiot pärjäävät paremmin, jos ne ovat isoja. Pienet jäsenvaltiot eivät taas ole tässä mukana. Eli meidän täytyy jatkaa tätä, mutta muuten mielestäni valmistajilla on tehnyt hyvää työtä ja heillä on hyvin suppeat ehdotukset. Thank you, Mr. Campbell. Um, Kiitos puheenjohtaja. Meistä tämän poikkeuksellinen raportti tämän vuonna. Olemme tyytymättömiä sen suhteen, että kaikissa maksatuksissa oli huomattavia virheitä. Minusta oli järkevää että tällä tasolla, että virhetaso säilyy näin korkeana. Meidän täytyy varmistaa, että komissio tekee työnsä ja huolehtii siitä, että varat käytetään asianmukaisesti, ei pelkästään oman budjettinsa puitteissa, vaan kaikkialla jäsenvaltioissa – Tämä on erityisen tärkeää nyt tällaisen tiukan talouden aikana, kun jäsenvaltiot pyrkivät vähentämään kustannuksia. Olen myös järkyttynyt siitä, että 29 prosenttia tarkastetusta menoista ulkosuhteiden alueella ja ulko- ja osalla niistä, niissä oli korkea virhetaso, eikä komissio ollut havainnut tätä. On paljon kysymyksiä komissiolle. Komission täytyy selittää, miksi näitä virheitä ei ollut havaittu ja onko nyt syntymässä valvontajärjestelmiä sen varmistamiseksi, että tämä ei tapahdu uudestaan. Mitä tulee sitten vaikutusarvioihin? Meistä ei ole riittävästi huomiota kiinnitetty vaikutusarvioihin kauppasopimusten yhteydessä, ja tämä on meistä tärkeää tulevaisuutta ajatellen. Kiitos. Thanks a lot. Kiitos. Marike. Much, Chair, <clears throat> and thank you for the uh, draft. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia tästä lausuntoluonnoksessa. Sitä puututaan moniin oleellisiin kohtiin. Virhemarginaalit, mitä ulkosuhteisiin tulee, olivat suhteellisen matalia, mutta parannusvaraa vielä on. Me olemme nähneet huomattavia ongelmia menneisyydessä. Esimerkiksi ähm, tukien katominen Egyptissä ja sitten ulkosuhdepalvelun suhteen on ollut myös näitä ongelmia, joten meillä on kyllä parantamisen varaa. Ja näitä pitäisi parentaa AFETin ja INTAN puitteissa. Tässä on myös päällekkäisyyttä. Me olemme puhuneet aikaisemminkin siitä, että meidän pitäisi paremmin koordinoida ulkosuhteita ja kauppaa. Ulkosuhteet ovat osa kauppaa. Tilintarkastus, tuomioistuimen kertomus, etuuskohtelu, kaupasta, josta me siis keskustelemme, näyttää, että on todellakin parantamisen varaa ennen kaikkea mitä tulee vaikutusten arviointiin ja sitten jälkikäteisarviointiin. Me toivomme, että tilintarkastustuomioistuimen suostut otetaan huomioon kauppasopimusten valvonta. Tämä ei ole ainoastaan budjettikysymys. Se on erittäin tärkeää, kun me puhumme siitä, että kumppanit pitävät sitoumuksista kiinni, joihin he ovat lupautuneet, ennen kaikkea ihmisoikeudet, ympäristökysymykset, työolosuhteet ja niin edelleen. Tätä kautta me saamme enemmän uskottavuutta ja tehokkaamman budjetin. Kiitos. Helmut. Danke, Herr Vorsitzender. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää luonnoksesta, joka meistä kokonaisuudessaan on sellainen tukea mutta kuitenkin kolmeen asiaan haluaisin ottaa erityisesti huomiota. Olen yhtä mieltä kollegojen kanssa siitä, että meidän yleisesti täytyy olla hyvin tarkkaavaisia sen suhteen, miten asianmukaisesti maksut toteutuvat ja että komission täytyisi omalta puoleltaan huolehtia siitä, että se ei pelkästään havaitsisi virheasteita, vaan myöskin pienentäisi niitä, mitä sitten tulee siitä, miten käsitellään vaikutusarvioita nimenomaan ennen säädötoimia, eli ei ajatella siis pelkästään puhtaasti rahoituksellisia ulottuvuuksia, vaan myöskin sosiaalisia, ekologisia lukuja, jotka liittyvät yksittäisiin sopimuksiin. Ja ja tällähän on erilaisia vaikutuksia myöskin maksuihin ennen kaikkea kaupan alueella. Haluaisin kuitenkin esittelijältä vielä kuulla siitä, missä määrin tietyt näkökannat, eivät pelkästään ulkoisen kaupan alueella, vaan myöskin kehityspolitiikan alueella ja ulkopolitiikan alueella on otettu huomioon silloin, kun me puhumme ulkosuhteista. Minusta meidän pitää olla täsmällisiä, jotta me kauppaa valiokuntana käsittelemme sitä, että tämä liittyy niihin välineisiin, joiden käyttöä ja me seuraamme ja valvomme täällä valiokunnassa. Joten tässä haluaisin täsmennyksen. Tämä koskisi kohtia yksi ja kaksi, koska minusta tämä ei käy näistä riittävän selvästi. Ja se kohdasta neljä minusta olisi todella kiireellistä ajatellen sitä, miten meidän valiokuntamme toimii tässä uudessa valiokunnassa tällä 2014 vuoden jälkipuoliskolla, jossa olemme tiettyjä säädöksiä hyvin nopeasti vieneet lävitse, nimenomaan mitä tulee makrotaloudelliseen rahoitusapuun, me tulevaisuudessa katsoisimme, että meillä on oikeus katsoa asioita ja että voimme sitä kysymyksiä näihin. Tämä taist- oikeus meidän pitää taistella uudestaan itse myös ajatellaan niitä summia, joita esimerkiksi kulkevat nyt Ukrainaan. Jos niitä ei käytetä asianmukaisesti seuraavassa tilintustuimen kertomuksessa tulemme näkemään melkoisia kommentteja. Ukrainasta on puhuttu juuri, ja minusta tämä alue on sellainen, jota meidän pitäisi seurata tulevaisuudessa hyvin tarkkaavaisesti. Kiitos. Vihreiden ja EFDDn varjostajat eivät ole paikalla. Nyt sitten on Oui, quelques euh, mots sur le rapport de la... Eli pari sanaa tästä tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta liittyen näihin virheisiin, jotka nyt on esitetty katastrofina. Mutta tästä kertomuksesta näkyy, että EUlla on maksamattomia maksuja 23 miljardia viime vuonna ja nyt ollaan jo lähennä 30 miljardissa maksamattomia laskuja. EU-ssa käynnistetään jatkuvasti uusia hankkeita, ja se ei kuitenkaan pysty sitten vuoden lopussa maksamaan näitä laskuja. Eli EU on velkaantumassa, ja sehän on ristiriidassa perussopimusten kanssa. Eli miten voidaan budjetista läksyttää monia maita, myöskin omaa maatani, Ranskaa, vaikka täällä ei rahoitusta osata hoitaa. Täällä ei siis noudateta omia sääntöjä. Ja siitä huolimatta tässä nyt sitten kuitenkin puututaan jäsenvaltioiden budjetteihin. Eli tässä on tätä muuttuvaa geometriaa sovellettu aika jäykästi. Nyt komissiosta herra Peter Chandler. Uh, thank you, uh, and, uh, thank you. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos esittelijälle tästä lausunnosta ja myöskin kommenteista, jotka täällä on esitetty. Ehkä voisin vastata lyhyesti kolmeen asiaan, jotka otettiin esille. Ensinnäkin kysymys, joka liittyy virheasteeseen, virhetasoon maksuissa. Tämä on vakava kysymys ja kysymys, jota komissio käsittelee vakavasti. Varapuheenjohtaja Georgieva osoit, viitasi äskettäin siihen, että kun hän oli budjettivalintavaliokunnassa, hän puhui tietostumistumien kertomuksesta ja sanoi, että on sitouduttu voimakkaasti siihen, että otetaan käyttöön voimakkaampi suorituskulttuuri, lisätään tehokkuutta kaikilla politiikan alueilla ja tämä koskee myös sitä, miten me panemme toimeen ja seuraamme budjettiprosesseja ja varojen käyttöä. Selvästikin vastuvapaus on menettely, joka nousee kovasti esille tiedotusvälineissä, se on tällä tavalla unionin käyntikortti ja on hyvin tärkeää, että voimme osoittaa, että jokainen euro käytetään tehokkaasti ja että se käytetään tarkoituksiin, joihin se on tarkoitettu. Tietysti ongelmat, jotka liittyvät virhetasoon, ovat huolestuttavia ulkoisella alueella. Kuitenkin trendi on aleneva verrattuna vuoteen 2012. Mitä tulee sitten niihin alueisiin, joita tämä valiokunta seuraa, mitä kollega Scholt, herra Scholz sanoi. Kauppa on, on alue, jossa, josta tunnintasuunnitelmien raportissa ei löytynyt kommentteja virhetasoon, joka liittyisi transaktioihin meidän komission puolellamme, eikä mitään erityisiä ongelmia. Sen kommentti, joka liittyy näihin yrityskeskuksiin – Viesti siinä on se, että yrityskeskukset silloin kun komissio saa asiat toimimaan oikein, palvelevat hyvin erity, erinomaisesti täydentävällä tavalla, ajatellen jäsenvaltioiden toimintaa ja niiden tapaa edistää kauppaa. Euroopan unioni, Euroopan komissio ei ole suoranaisesti mukana kaupan edistämisessä, mutta esimerkiksi Beijingin yrityskeskus, joka on luotu, toimii hyvin tehokkaasti ja pyrkii varmistamaan sen, että on yksi eurooppalainen ääni, joka seuraa asioita, jotka liittyvät markkinoille pääsyyn ja esteisiin, joita on havaittavissa Kiinan markkinoilla. Tärkeää kuitenkin näiden yrityskeskusten toiminnassa on sitten pyritään varmistamaan se, että ne on luotu oikealla tavalla, joka ottaa huomioon paikalliset olosuhteet ja sen, mitä kansallisia keskuksia on olemassa. Ja kun uusia yrityskeskuksia luodaan, on tärkeää, että me arvioimme vaikutukset, joita yrityskeskuksilla ja niiden potentiaalilla on äh, tarttua todellisiin ongelmiin. Viimeinen kommentti on itse asiassa tällainen kommentti, joka ei ole kommentti. Kun tilantustuomioistuin on tullut paikalle, me kenties palata joihinkin asioihin, jotka liittyvät vaikutusarvioihin ja siihen, miten, miten komissio lähestyy tätä asiaa, mutta tässä vaiheessa sanoisin, että tämä on kuitenkin asia, jonka komissio ottaa hyvin vakavasti. Ehkä kun komissio on estellyt oman kertomuksen askeleet, joita nyt on tänään otettu, meillä on kuitenkin jatkuvaa parannusta siinä, miten teemme analyysiä, mutta totta kai työtä voidaan tehdä edelleen paremminkin. Kiitos. Kiitos, ja nyt esittelemme herra Böge. Ich bedanke mich <clears throat> zunächst äh, für äh, die Anregung. Kiitoksia näistä kannanotoista, David. <laughs> Emme nyt todellakaan mm, hampain pidä kiinni tästä arvioinnista, mitä yrityskeskuksiin tulee, mutta me haluamme riippumattoman arvioinnin ja sitten me ehkä saamme ratkaisun aikaiseksi, joka sopii kaikille. Mitä tähän erittelyyn tulee, mitkä ovat siis ne syyt, että joissakin budjetikohdissa on erilaista kehitystä. Tätä ehkä voidaan vielä tarkentaa tarkentaa ennen kaikkea tämä makrotaloudellinen apu. Olen samaa mieltä me olemme valvonnassa, budjetin valvonnassa keskustelleet tässä emme makrotaloudellisesta avusta, mutta kun puhumme hankkeista, eli kun me olemme sponsoroineet YK-hankkeita, äh, ja tässä parlamentin talousvarven valvontavaliokunta ei saanut YK raportteja, jotka jäsenvaltiot kuitenkin saivat. Eli tässä on aika omituisia rakenteita ja se ei kyllä sovi, jos me olemme pääsponsoreita, mitä näihin kansainvälisiin hankkeisiin tulee. No, ulkosuhteet, laajentuminen ja niin edelleen, esimerkiksi Aid for Trade, niin meidän pitäisi ehkä tarkastella, miten me voimme Afetin ja Deven kanssa koordinoida näitä hankkeita, jotka ovat näiden valiokuntien vastuulla, mutta jossa on kauppanäkökohtia. Eli meillä on tämä kaikki paitsi aseet. Meillä on ollut sellainen tilanne, että meillä piti olla kahden miljardin elintarvikeapu. No YKlla ei ollut tällä määrärahoja. Niin ehkä tässä voi sitten tarkastella kehityshankkeiden budjetteja, koska me olemme tässä havainneet, miten saajamat ovat käsitelleet näitä tukia ja mitä painopistealueita ne ovat asettaneet ja onko se sitten tarkoituksenmukaista, mitä kehitysapuun tulee. Eli haluammeko tukea tiettyjä rakenteita ja miten se sitten vaikuttaa kauppasuhteisiin. Se, mitä kuulin muutama päivä sitten, sanottiin, että jokainen euro, mitä me annamme kehitysapuna johonkin maahan, niin sitten jotenkin kanavia pitkin aina 10 euroa valuu pois tästä maasta pois. No, pitääkö tämä sitten paikkansa vai ei, mutta mitä tämä sitten tarkoittaa, kun puhumme poliittisista suhteista? Ei minulla ole vastausta näihin kysymyksiin, mutta meidän täytyy ehkä Afetin ja Deven kanssa yrittää yhdessä sitten pohtia tätä kysymystä. Eli nämä olivat ehkä ne kysymykset, jotka haluaisin lisätä tähän äh, lausuntoon. Ja sitten vielä katson teidän tarkistuksia. Kiitos. Kiitos määräaikaisen tarkistuksille on, hyvät kollegat, 11. joulukuuta kello 12. 11. joulukuuta kello 12. Niin, että 20. ja 22. tammikuuta voimme sitten äänestää asiasta tästä lausunnosta. Näin päätän tämän kohdan kuusi ja palaan kohtaan viisi. Ja olen iloinen siitä, että tilintarkastustuomioistuimesta on hyvä Tomi paikalla. Selvästi tervetuloa. Tilintarkastustuomioistuimen kertomus, joka koskee etuskohtelukauppaa on ollut esillä jo budjetin vastuvapauskeskustelussa. Ja käsittääkseni tässä kertomuksessa on monia mielenkiintoisia näkökantoja, jotka ovat sen arvoisia, että niitä analysoitaisiin täsmällisemmin niin, että tulevaa politiikkaamme voimme parantaa. Olenkin iloinen siitä, että herra Tomi on nyt valmis esittelemään kertomuksen tuloksia. Olkaa hyvä. Eh, thank you very much, <coughs> dear chairman. Kiitoksia puheenjohtaja kansainvälisen kaupanvalikunnan jäsenet. Kiitän teitä tästä kutsusta tulla esittelemään tilintarkastustoimiston erityiskertomus 2014. Hallinnoidaanko etuuskohtelukauppaa koskevia menettelyjä asianmukaisesti? Minulla on ilo tehdä yhteistyötä tämän valiokunnan kanssa ja kertoa teille tärkeitä tietoja työstämme. Kuten varmaan tiedätte, 22. syyskuuta minulla oli jo mahdollisuus esitellä tämä kertomus talousarvion valvontavaliokunnassa. Ja Stasin työasiakirjassa on puututtu päätelmiin ja suosituksiin, joita tilintarkastustuomioistuin on tehnyt. Ja aluksi kerron, mistä tarkistuksessa oli kyse ja mitä tilintarkastustuomioistuin toteaa. Tuomioistuin katsoi, onko etuuskohtelukauppaa hallinnoitu oikein. Nämä ovat tärkeitä välineitä EUn kaupassa muun maailman kanssa, ja siitä saadaan taloudellista hyötyä sekä EUlle että sen kumppanimaille. Ja siksi komission pitää hallinnoida niitä huolellisesti, jotta voidaan valvoa EUn intressejä. Ne ovat myöskin osa EUn politiikkaa, jolla tuetaan kehitysmaiden taloutta ja jolla tähdätään myöskin köyhyyden vähentämiseen. Viimeiset tiedot osoittavat, että etuuskohtelukauppa kattoi kauppaa EUn ja 180 maan kanssa. Ja kun katsotaan, kuinka paljon EUhun on, EUsta on viety, se oli yli 242 miljardia euroa, eli 14 prosenttia EUn tuonnista. Tarkastuksessa oli kaksi tavoitetta. Ensinnäkin arvioitiin, onko komissio oikealla tavalla arvioinut tämän etuskohtelukaupan vaikutuksia ennen niiden allekirjoitamista ja sen jälkeen, kun ne ovat astuneet voimaan. Ja tarkastelussa myöskin katsottiin, ovatko tuontivalvontamenettelyt tehokkaita, jotta voidaan varmistaa, että tuonnin tariffit eivät ole liian alhaisia. Katsottiin esimerkiksi tullimaksuja ja perinteisiä omia varoja. Ja sitten päätelmistä. Kaksi asiaa. Ensinnäkin mitä tulee talousvaikutusten arviointiin. Vaikka ajan mittaan on tapahtunut parannusta vaikutusten arviointien kautta, komissio ei kuitenkaan oikealla tavalla arvioinut näiden järjestelyiden kaikkia taloudellisia vaikutuksia. Siksi poliitikkojen ja muiden sidosryhmien edustajat eivät saaneet riittävästi tietoa mahdollisista järjestelyiden talousvaikutuksista – Eli koska EU tällä hetkellä neuvottelee transatlanttisesta kumppanuudesta Yhdysvaltojen kanssa, tilintarkastustuomioistuimen löydökset ovat sitäkin tärkeämpiä. TTIP-sopimus ei nyt ollut tarkastelun kohteena, koska tarkastelun vaiheessa vaikutusten arviointia ei vielä ollut tehty. Toivottavasti komissio ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen suositukset ja arvioi sopimuksen kaikkia talousvaikutuksia. Sitten kertomuksessa puututaan myöskin tuontivalvontaan. Ensinnäkin jäsenvaltioiden tulliviranomaiset harjoittavat valvontaa ja sitten kumppani maat ovat tässä mukana, ja sitten komissio vielä valvoo näitä toimia. Ja tarkistuksessa keskityttiin jäsenvaltioiden järjestelmiin ja toisaalta sitten komission valvontaan. Ja tässä suhteessa tuomioistuin katsoo, että jäsenvaltioiden tulliviranomaisten pitäisi varmistaa, että ainoastaan hyväksytyt tuotteet kolmansista maista hyötyvät näistä alennetuista tullimaksuista, mutta tuomioistuin totesi, että näin ei aina käynyt ja antoi asiasta esimerkkejä. Yksi esimerkki on raportin kohdassa neljä ja siinä puhutaan tapauksesta, jossa tuotiin Meksikosta valkosipulia ja hyödyttiin näin etuskohtelusta, mutta valkosipuli olikin peräisin Kiinasta. Eli se ei ollut kelpoinen saamaan tätä tukea. Tulivalvonnassa oli todistajia tietyissä jäsenvaltioissa. Ja kun katsottiin näitä tuontivalvontatoimia viidessä jäsenvaltiossa, niin todettiin, että hyvin usein nämä tukiasiakirjat puuttuivat ja ne katsoivat esimerkiksi kahta eri vuotta, 2009 tuonti ei voi johtaa enää taloudellisiin oikaisuihin, koska kolmen vuoden kausi on kulunut. Ja näin ollen nämä tulot menevät hukkaan. Tilastojen pohjalta tuomioistuin arvioi, että tappiot olivat 655 miljoonaa euroa, eli 6 prosenttia kyseisen maan tullimaksuista. Samanlaisia ongelmia oli vuoden 2011 tuontitilastoissa, mutta kansalliset tuontiviranomaiset voivat vielä noudattaa suosituksia ja tehdä taloudellisia oikaisuja, mikäli tuojat eivät ole toimittaneet näitä tarvittavia asiakirjoja. Tarkistuksessa myötin, myöskin nähtiin, että komission tarkistuksessa oli heikkoutta – kun ajateltiin näitä etuuskohtelumenettelyitä, ja tilintarkastustuomioistuin katsoo, että kauppajärjestelyt tällä hetkellä eivät sisällä riittävästi turvalausekkeita, jotta voidaan suojella EUn talousetuja. Hyvä puheenjohtaja, jotta voidaan puuttua tähän tilanteeseen, tilintarkastustuomioistuin on tehnyt suosituksia, jotta voidaan parantaa kauppajärjestelyjen talousvaikutusten arviointeja, tuomioistuin suosittelee, että komission pitäisi tehdä syvällinen kattava analyysi odotetuista talousvaikutuksista. Ja komission pitää varmistaa, että EUn kauppaneuvottelijat saavat kaikki tarvittavat analyysit ajoissa ja Eurostat myöskin arvioi jatkuvasti näiden tilastotietojen lähteitä. Komission pitäisi myöskin tehdä arviointeja katsoakseen, kuinka pitkälti kauppajärjestelyt täyttävät poliittiset tavoitteet ja miten niitä voitaisiin tehostaa avainaloilla. Jotta voidaan lisätä EUn talousintressien suojaa, komission pitäisi luoda profiileita, jotta jäsenvaltioilla olisi samanlainen lähestymistapa analyyseihin, jotka liittyvät EU-budjetin tappioihin. Jäsenvaltioiden pitää myöskin parantaa tehokkuutta RIX-hallintojärjestelmässä. Ja siellä pitää tehdä pistotarkastuksia niihin maihin, jotka hyötyvät etuuskohtelumenettelystä. menettelystä ja kun katsotaan näitä tappioita, joita EUn budjettiin kohdistuu, EUn pitää parantaa Olafin tutkimusten seurantaa ja sen pitää vahvistaa myöskin EUn kantaa kahdenvälisissä kauppajärjestelyissä ja käyttää enemmän turvamenettelyitä. Lisäksi tilintarkastustoimistuin katsoo, että komission pitäisi edistää sitä, että että sertifikaatteja käytetään tehokkaammin itse sertifioinnin kautta. Kiitos ja nyt olen sitten valmis vastaamaan kysymyksiin. Ganz herzlichen Dank. Kiitokset, herra Tome. Kuuntelin teitä erittäin tarkkaavaisesti. Nyt minulla on samanlainen tunne, kun luin tämän kertomuksen. Aluksi ajattelin, että no, ihan kiva kertomus, mutta sitten kun luin sen tarkemmin, olin kuin sähköistynyt, koska lausunnot ovat sellaisia, että ne ovat erittäin tärkeitä Euroopan kauppapoliittisesta näkökulmasta. Ja tässähän sanotaan, että ei ole riittävästi etukäteis- ja jälkikäteisarviointeja, mitä kauppasuhteisiin tulee. Ja ne tiedot, joita me saamme, ne eivät ole riittäviä. Eli se sitaatti, että me emme saa tarpeeksi tietoja eduista, hyödyistä ja seurauksista ja saavutetaanko kauppasopimuksella se, mihin me pyrimme, Tämä on huolestuttavaa ja jos me emme voi parantaa tätä, niin sitten me emme voi tehdä vakavasti otettavia kauppasopimuksia. Meillä, me neuvottelemme tällä hetkellä 20 sopimuksesta ja tämä on valtava haaste. Ja mm, mitä komissio tekee ähm, parantaakseen näitä äh, puutteita? Te puhuitte T-tipistä. Mitä komissio äh, tekee et, ja mi, mistä me saamme tiedot. Ennen kaikkea kun katsotaan, että meillä todellakin on tämä kunnianhimoinen tavoite 20 neuvottelua, eli miten me saamme tarvittavat tiedot. Eli tämän verran minun puolelta, mutta haluaisin nyt antaa esittelijä Bögelle vielä puheenvuoron. Kiitos aivan lyhyesti, herra puheenjohtaja. Minä vielä täällä tarkastelin yhteenvetoa. Tuen täysin sitä, mitä sanoitte. Tämä on erittäin laaja alue. Olin Hampurissa, asun siellä lähellä. Menin Hampurin satamaan, siellä on valtavasti kontteja ja ajattelen, oi herran estäs, miten näitä kaikkia voi valvoa. Se on aivan mieletöntä. Ja sitten samanaikaisesti tilin arkastustuomioistuin on puuttunut heikkoihin kohtiin. Ja tämähän liittyy myös vastuun jakautumiseen. Eli kysymys kuuluu, missä on todelliset heikot kohdat? Komission täytyisi tehdä riskiprofiileja vai onko tässä ongelma valvonnassa jäsenvaltiotasolla komission taholta ja mitä komission täytyisi tehdä? Niin, eli kuinka paljon henkilötyövoimaa tähän tarvitaan? Vai onko tässä nyt sitten toimeenpanossa ongelmia jäsenvaltiotasolla? yli puolissa kohdissa viitataan yhä uudestaan jäsenvaltioihin. Ja jännittävä kysymys kuuluu, mistä tulisi aloittaa. Komissiohan odottaa tietysti jäsenvaltioiden tukea. Kiitos. Kiitos. EPPn puolesta herra Siko. <coughs> Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja ja onnittelut Tomelle tilintarkastustuomioistuimesta, koska kuten Tome osoitti, he ovat tehneet hyvin tehokkaan tutkimuksen näistä ongelmista, joita saattaa olla EUn kauppapolitiikassa. Kuten puheenjohtaja sanoi, olen myöskin ollut huolissani tästä kertomuksesta, Ensinnäkin, koska meillä ei parlamentissa ole riittävästi tietoa monista kysymyksistä. Se on vakava asia, koska tällä hetkellä me neuvottelemme monista vapakauppasopimuksista, jotka ovat hyvin tärkeitä, ja siksi nämä tiedot ovat keskeisen tärkeitä. Ja siksi olin huolissani myös huomasin, että komissio ei harjoita riittävästi valvontaa. Se on tietysti vaikeaa, ei voi kaikkea tarkistaa, mutta komission ja jäsenvaltioiden pitäisi olla hyvin tiukkoja näissä kysymyksissä. Itse uskon todella vapaakauppaan, mutta haluan uskoa myöskin tasapuolisiin toimintamahdollisuuksiin ja siihen, että noudatetaan vapaakauppasääntöjä. Ne eivät saa olla mikään takauvi sille, että tuodaan EUn alueelle laittomasti tuotteita. Ja nyt kun on tiettyä skeptisismiä myöskin monissa Euroopan maissa liittyen näihin vapakauppasopimuksiin, niin on erittäin tärkeää, että olemme hyvin tiukkoja näissä kysymyksissä, jotta ei synny mitään populismia. Ja siksi katson, että meidän pitää olla hyvin tiukkoja. Eli pyytäisin, että komissio kehottaisi jäsenvaltioita pitämään kiinni sitoumuksistaan ja komission pitäisi itsekin tehdä niin. Ja sitten haluaisin kiittää komissiota tästä valppaudesta, koska nyt meillä on näitä takeita, tiedämme mitä tapahtuu, ja nyt voimme sitten oikaista tilanteen. Kiitos. Gracias. Um, S&D. Kiitos. SD David vai joku muu? I guess I have three. Minulla on kolme kohtaa ette ottaneet tätä kovin laajasti esille, mutta minua häiritsee tässä kerkomuksessa, että meillä ei ole laillista valta puuttua tähän kolmansissa maissa. Eli meillä ei varsinaisesti ole Äh, sopimuksessa sitä, että jos me löydämme petoksen, niin ne he eivät pysty toimimaan. Tämä on aika suuri heikkous tässä äh, järjestelmässä. Tämä pitäisi tulevaisuudessa ottaa, että on tällainen vastavuoroinen sopimus, mitä petoksiin tulee. Eli sitten äh, osapuolen pitäisi myös toimia, jos tällainen petos havaitaan. Ehkä nyt en vain ymmärtänyt teitä, mutta jo, miten nämä alkuperätodistukset korvattaisiin tämmöisillä omilla todistuksella. Ajattelisin, että tätä kautta voitaisiin helpommin puuttua petoksiin. Mm, varmasti tässä nyt on joku logiikka taustalla, mutta ehkä te voisitte hieman selvittää sitä vielä. Olen puheenjohtajan teidän kanssanne eri mieltä siitä, että en ole vakuuttunut tästä jälkikäteisarvioinnista, mitä tulojen menetykseen tulee. Eh, jos EU eh, e sopii, tekee sopimuksen, sanotaan, että vaihdetaan tässä mm, tukea, mitä maatalouden tulee esimerkiksi tässä jäsenvaltiot voisivat saada jotain määrärahoja. En ymmärrä, miten tällainen eh, jälkikäteisarviointi, jälkikäteisarviointi toimisi tässä, koska tällainen jälkikäteisarviointi on hyvin vaikea. Ensinnäkin tässä eh, tullimaksut vaihtelevat. Eli menot, jotka menetetään. Niin no, en nyt oikein ole ymmärrynyt, että mikä tässä on nyt se hyöty. Herra Schulz otti tämän esi- esille. E, jälkikäteisarvioinnin pitäisi olla sellaista, miten EU ja sitten vastaanottava maa on hyötynyt taloudellisesta näkökulmasta, sosiaalin näkökulmasta, ympäristön näkökulmasta. Tässä nyt keskitytään vain tuloihin ja en usko, että tässä nyt päästään kovinkaan paljon eteenpäin. Mr. Campbell. Kappa. Kiitos aivan lyhyesti, koska useimmat kommentit on otettu esille kohdassa kuusi, mutta on huolestuttavaa se, että on mahdollisia taloudellisia menetyksiä, joita aiheutuu näistä virheistä. Tämä näyttäisi olevan tullakin vakavaa, summat ovat vakavia. Kun ajatellaan nyt taloudellista tilannetta, niin tähän pitäisi erityisesti kiinnittää huomiota. Toinen asia on sitten se, että on tärkeää, että Eurostat on mukana, että saadaan laadukasta tietoa ja tätä kautta parempaa arviointia näistä vaikutusarvioista. On tärkeää, että Eurostat on mukana. Vaikea. Thank you very much. Oops. Kiitoksia. Yhtäältä tästä saadaan nyt uutta ajattelemisen aihetta ja toisaalta tämä sopii yhteen suurempiin kysymyksiin, joista on monta kertaa puhuttu. Yhtäläiset kilpailumahdollisuudet pitää taata Euroopassa, eli kun teemme sopimuksia, niitä pitää arvioida ja valvoa. On liian paljon potentiaalisia porsanreikiä, eli maat voivat toimia oman mielensä mukaan, eikä kukaan siitä saa tietää. Ja tämä korostaa myöskin sitä, kuinka tärkeitä riippumattomat tarkistukset ja valvonta ovat. Eli neuvotteluissa ei vain tehdä sopimuksia, vaan niihin täytyy palata Niissä pitää olla kunnon tietoa, kuten monet kollegat ovat todenneet. Ja on myöskin varmistettava, että komissio harjoittaa seurantaa. Myöskin täytyy katsoa, millainen rooli parlamentilla tällä valiokunnalla on, ja meidän täytyy varmistaa, että toimimme vastuullisesti komission ja neuvoston suhteen. Ja olen samaa mieltä David Martinin kanssa petoksista. On aika huolettavaa, Tarkastella tätä, koska meillä on paljon esimerkkejä. Itse puhuin Egyptistä aikaisemmin. Oli mahdotonta tietää, oliko tavoitteisiin päästy, koska ne eivät ole ensinnäkään selkeitä ja toisaalta monissa tapauksissa niitä rahoja ei enää pystytty jäljittämään. Eli tiedetty, mihin ne ovat menneet, ehkä oikeaan paikkaan, ehkä eivät. Mutta tällainen epävarmuus ja potentiaali petoksille ja muille väärinkäytöksille on liian merkittävä. Eli mielestäni meidän täytyy vahvistaa valvontaa, demokraattista valvontaa ja pyrkiä siihen, että meillä olisi riippumaton arviointi, jotta voimme saada aikaan yhtäläiset kilpailumahdollisuudet ja jotta EU olisi uskottavampi ja tehokkaampi. Ja tämä koskee etuuskohtelukauppaa, mutta laajemminkin tässä kertomuksessa on asioita, joita voidaan soveltaa myöskin muilla työnaloilla. muuta. Helmut. Danke Bernd. Kiitos Bernd. Pari lisäkysymystä kaikkiin kommentteihin, joista pitkälti olen yhtä mieltä, siis ne asiat, jotka kollegat ovat ottaneet esille. Tämä on hyvin arkaluontoinen kertomus. Jos sanotaan, että nousee erityisesti esille kysymys kauppapolitiikasta ja sen suuntautumisesta, niin olen tästä yhtä mieltä miksi, koska viime kädessähän tämä koskettaa kumpaakin lainsäätäjää, jotka itse asiassa joutuvat tästä kantamaan vastuun. Päätämme verorahoista, verojen käyttämisestä, enkä haluaisi, että niin sanotusti me nyt sitten teemme päätökset sen mukaan, mitä ovat eri maiden sisäiset yhteiskunnalliset tilanteet, koska meillä ei ole mahdollisuutta edes tähän, mutta meillä on velvoite omalla taholtamme EU-ssa 28 jäsenvaltion puolesta täsmällisesti päättää näiden varojen käytöstä. Ja siksi kysymys nyt tilintostumistuminen edustajalle herra Tomeille. Eikö olisi tarpeen, että jokaisesta säädöksestä, jokaisesta sopimuksesta kumpikin lainsäätäjä tekisi arvion. Komissio esittää meille usein vaikutusarvioita, joita sitten kuulemisissa kääntelemme sinne tänne, enkä me tiedä uskommeko me niihin, ja meidän samanlaisia lausuntoja. Eikö tästä nyt nousisi esille kysymys siitä, että meidän tulisi myöskin tarvetta tällaisille vaikutusarvioille sekä neuvostossa että parlamentissa, ja tässähän mennään juridisiin oikeudellisiin sitoumuksiin siitä, että ollaan täysin vastuullisia siitä, mitä tapahtuu. Joten miten pannaan toimeen, miten käsitellään toimivaltaa sopimuksia EUn puolella jäsenvaltioiden puolesta, miten, suht, miten katsotaan sitä toisaalta tässä suhteessa jäsenvaltiollisiin velvoitteisiin, miten tämä näiden sopimusten noudattaminen, miten tätä tar- seurataan. Meidän pitäisi yhdessä vielä kokoontua miettimään sitä, miten tämä voitaisiin uudestaan muokata niin, että jäsen voitaisiin panna toimeen tulevaisuudessa ajatellen nimenomaan sitä, että käynnissä ovat neuvottelut. Totta. Näin meidänkin tehtävämme on todella vetää asianmukaisia johtopäätöksiä ja me otamme ne vielä esille. Mitä hän komissio mahtaa tähän sanoa? odotan jännityksellä. Thank you, Chairman, and, uh... Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia myös herra Tomei. Me olemme tavanneet nyt jo monta kertaa. Te ette varmasti ole yllättynyt kuulemaan komission taholta, että me hyväksymme kertomuksen ja suositukset. Tämä on erittäin hyödyllinen prosessi, kun sopeutetaan työtapoja, mitä kauppasopimukseen tulee ja jäsenvaltioihin, kun puhutaan tullikysymyksistä. Tilintarkastus on puuttunut tiettyihin kysymyksiin. Se on tehnyt arvioinnin perustuen lähes 15 vuoteen. Ja tässä on äh, havaittu, että on edistytty, mitä arviointiin tulee, arviointimenettelyihin. Jos me tarkastelemme tätä päivää ja kauppasopimuksia myös äh, Japanin ja TTIPin kanssa, jotka eivät siis ole tässä tarkastuksessa mukana, Tässähän on neljä vaihetta. Taloudellinen, sosiaalinen, ympäristövaikutukset. Vaikutusten arviointi on tehty. Neuvottelujen aikana on myös tehty tällainen vaikutusten arviointi. Me analysoimme tilannetta neuvottelujen jälkeen, mitä sopimusten vaikutuksiin tulee ennen kuin se tulee parlamenttinen ja neuvoston allekirjoitettavaksi ja hyväksyttäväksi. tilintarkastustuomioistuin on painottanut, että seuraava tilannetta voisi parantaa. Me teemme nyt enemmän jälkikäteisarviointia, mitä vaikutuksiin tulee tässä, näissä sopimuksissa. Tämä liittyy siihen, mitä David Martin sanoi. Tilintarkastustuomioistuin tuomioistuin on painottanut tätä tulojen menetystä. Sitä täytyy arvioida eh, vaikutusten arvioinnissa ennen kuin neuvottelut eh, aloitetaan. Tätä tullaan tarkastelemaan jälkikäteisarvioinnissa, mutta tämä ei ole koko totuus, jos tehdään kauppasopimus. Totta kai tulleja halutaan alentaa siinä toivossa, että bisnesestä tulee kilpailukykyisempää, saadaan uusia työpaikkoja ja on tärkeää, että voidaan mitata tätä tiettyä indikaattoria, mutta se ei sitten ole koko tarina, kun puhutaan EU-budjetista. No sitten tämä toinen kysymys. Me ymmärrämme, että menneisyydessä jotkut arvioinnit olisivat voineet olla kattavampia, vahvempia. Me työstämme sitä monilla tavoin. Esimerkiksi me päivitämme e, suuntaviivoja, e, mitä vaikutusten arviointiin tulee. Ja me olemme sopimat myös uusista työtavoista Eurostatin kanssa. He olisivat tässä enemmän mukana, kun puhutaan datasta ja luvuista e, liittyen talousmalleihin, jota me käytämme tässä yhteydessä. tilintarkastustuomioistuin myös puuttui siihen, että esimerkiksi Intiassa kritisoitiin sitä, että me emme ole voineet mitata vaikutusten arviointia, mitä epävirallisen talouteen tulee. No, tätä ei pysty tekemään jäsenvaltiotasollakaan, se on sielläkin suuri haaste. Mitä sitten talouskumppanuussopimuksiin tulee, me emme ole olleet kattavia, koska tässä ei ollut mukana arviointia, kun puhutaan pääsystä lääkkeisiin. No, jos tätä nyt ei ole otettu mukaan, tietysti sitten tämä analyysi ei ole kattava. Me olemme sitä mieltä, että analyysi on hyvä, meillä on hyvä malli, sitä käytetään erittäin laajasti ja Tätä kautta me voimme sitten myös tarkastella myös ympäristö- ja sosiaalivaikutuksia ja kansalaisyhteiskunta voidaan ottaa myös mukaan näihin tutkimuksiin. Mitä jälkikäteisarviointiin tulee, me ymmärrämme sen, että meidän täytyy sitten tehdä enemmän. Me olemme jo aloittaneet nämä työt. Meillä on kolme jälkikäteistarkastusta seuraavalle vuodelle. Yksi tekijä tietenkin on, että Toki sopimusten täytyy olla riittävästi voimassa, jotta me näemme, mitä vaikutuksia niillä on. Puhutaan myös viidestä vuodesta, jonka aikana sitten tietyt tullimaksut tulevat voimaan. Eli siis vuodessa kahdessa tai kolmessa ei nähdä vielä vaikutuksia sen jälkeen, kun sopimus on astunut voimaan. Esimerkiksi Korean kohdalla on näin, eli me tarvitsemme joskus enemmän aikaa. Ja sitten lopuksi vielä se, että onko riittävästi laillista valvontaa, mitä kauppasopimuksiin tulee. Ja se, mistä puhuttiin tässä yhteydessä, on se, että otetaanko kauppasopimuksiin se mahdollisuuksiin, että siirretään sopimusta, jos on vakavia tulliyhteistyöongelmia kolmansissa maissa. Ja tästä keskusteltiin, koska tämä tarkastusprosessi aloitettiin aika pian Korea-sopimuksen jälkeen. Vuoden 2001 jälkeen tällainen, tällaisesta lausekkaista on puhuttu, mutta me emme saaneet kuitenkaan Korealta tällaista sitoumusta ja tietysti meidän täytyy sitten arvioida sopimusta. Me saimme jotain muuta, mutta mm, tässä on esimerkiksi konsultaatiomekanismi ennen kuin ö, siirrettäisiin, mutta se ei tapahdu yhtä helposti, jos olisi tällainen varsinainen mekanismi sitä varten sitten Singaporen ja Kanadan kohdallahan näitä asioita tullaan kohta käsittelemään parlamentissa ja sitten eh, näiden maiden kohdalla tähän on päästy. Me olemme sitoutuneet siihen. Ja se on todellakin osa peruspakettia, kun me neuvottelemme ja puhumme tehokkaista suhteista kolmansien maiden kanssa. Aivan viimeinen kommentti. Ne liittyvät tullimaksuihin ja riskiprofiileihin. Kollegani käsittelevät tätä. Siinä puututaan tiettyihin alueisiin, joissa riskit ovat suurempia ja jäsenvaltioiden täytyy sit sitten tarkastella niitä, esimerkiksi jotakin taloussektoreita, jotkut alueet, jotka ehkä ovat sit olette herkempiä sille, että sääntöjä tulkitaan väärin. Eli kuten sanottua, me hyväksymme tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen. Se on meille hyödyllinen. Me, py, me pystymme puuttumaan siinä myös analyysimme, koska meidän täytyy näyttää toteen, että me saamme vakaita sopimuksia ja että sitä kautta on myös saatu sitten tuloksia ja me, haluamme, me emme halua, että tässä syntyisi mitään epäluottamista, mutta uskon, että tätä mm, tämän kertomuksen kautta se voidaan välttää. Kiitos. Ja nyt esittelijämme haluaisi käyttää puheenvuoron. So ein bisschen zusammengezockt als... Äh, olin hiukan äh, hätkähtämässä, kun komission sanoi, että jokin asiat tarvitsevat aikaa, joihinkin asioihin tarvitaan viisi vuotta. Viiden vuoden päästä varmastikaan puolet meistä enää enää istu täällä tilastollisesti arvioituna. Ja siksi uskonkin, että tilintustuomistuimen ajatukset ovat sellaisia, että niitä pitää seurata nyt hyvin pikaisesti esimerkiksi riskiprofiilit, jotka liittyvät suostumuskauppajärjestelyihin, tai kysymys siitä, miten jäsenvaltiot parantavat omaa riskinhallintajärjestelmäänsä, niin että se, nämä ajatukset siitä eivät unohdu jonnekin tämän kertomuksen jälkeen, ja sitten arviointi niistä maista, joita nauttivat tästä suostumuskauppa- ja tuljetusjärjestelmästä, ja ajatellen myöskin alkuperäjärjestelyjä ja muita, joten nämä ovat asiat, jotka ovat esille Suomen kommenteista, ja minusta komission tulisi kyllä vuoden puitteissa esittää meille tällainen puolivälin raportti, jossa nähdään, miten pitkälle asioissa on edetty, jotta voidaan sitten katsoa, mikä, mitä on tapahtunut, pitääkö asioihin, asioita katsoa myönteisesti vai pitääkö niistä tulla kriittisesti. Minusta tämä on se, mitä me, meidän täytyy tehdä ja tämän mukaisesti sitten valmistelemme tätä täällä kokouksessa. Herr Böge, das sehe ich ganz genauso. Näin asia aivan samalla tavoin, herra Böge. Ehkä voisimme yhdessä te esittelijänä ja minä puheenjohtajana kirjoittaa kirjeen komissiolle, jossa kokoamme nämä asiat yhteen ja toimimme niin, että tietyn ajan puitteissa puutumme asiaan uudestaan seuraa, mitä on tapahtunut, ja tarvittaessa parlamentin päätöslauselmalla otamme asian vielä kerran kantaa. Huomaan täällä nyökyttelyä. Toimimme siis tällä tavoin, joten kirjoitamme siis yhdessä kirjeen komission jäsenelle ja, ja sitten vaadimme seurantaa asiassa. Herra Tomee, te olette kuulleet kysymyksiä. Te olette kuulleet myöskin komission mielipiteen. Nyt on teidän vuoron, olkaa hyvä. Very much, Mr. Chairman. Kiitoksia, puheenjohtaja. No, tässä tuli eri kysymyksiä esiin, joihin vastaan. Ensinnäkin korostaisin, että kertomuksessa ei kyseenalaisteta EUn kauppapolitiikkaa. Me olemme tarkastelleet kahta kriittistä näkökulmaa. Tietoa, jota saadaan neuvotteluista, ja sitten tulliviranomaisten täytäntöönpano. Olemme tehneet suosituksia sen suhteen, miten voidaan parantaa tilannetta – me emme siis kyseenalaista kauppapolitiikkaa, vaan pyrimme auttamaan parantamaan sitä näiden kertomusten kautta. On hienoa kuulla komissiolta. Ja tässä vaiheessa, että se on jo ottanut huomioon tietyt suosituksemme muutaman vuoden kuluttua Meillä on sitten seurantaraportti. Ja siinä vaiheessa voimme sitten palata tänne selittämään, miten komissio on noudattanut suosituksiamme. Ehkä me korostamme enemmän näitä heikkouksia kuin kauppapolitiikan etuja, mutta sehän oli tämän kertomuksen tavoitteena. Eli tehdä suosituksia parannuksia ajatellen. Sitten muita kysymyksiä. Ensinnäkin oikeudelliset valtuudet ja kauppajärjestelyt. Yleensähän Olafilla on valtuudet tutkia. No, tilintarkastustuomioistuin ei ole niin selkeä kolmansien maiden suhteen. Ja joissain tapauksissa on kuultu varsinaisesta täytäntöönpanosta tulliviranomaisten tasolla – ja siellä tarvittiin tämän vievän maan lupa. Eli tällaisia muutoksia me suosittelemme. Me tiedämme, että neuvottelut ovat hankalat. Tässä on mukana kahdenvälisiä neuvotteluita, mutta tämä olisi hyvä asia asian parantamiseksi. Sitten itsesertifiointi. Se liittyy vastuunkantamiseen. Ja nythän usein käy niin, että vievät, viejät, jotka käyttävät näitä alkuperätodistuksia, voivat sitten verrata vilpittömyyteen, eli tässä tapauksessa veronmaksaja kantaa vastuun ja se liittyy tiettyihin verotuksen aloihin. Me emme suosittele, että omia varoja käytetään tullivalvontaan, mutta olemme huolissamme yhteistyön tehokkuudesta ja valvonnan tehokkuudesta – Kertomuksessa on esimerkkejä, joissa Olafin suosituksia ei ole toteutettu kansallisella tasolla tai hallinnollinen yhteistyö jäsenvaltioiden välillä ei toimi kunnolla. Eli me emme halua mitään lisäresursseja Sitten valtaosa näistä kysymyksistä, joita käsittelemme, joista tehdään vaikutusten arviointeja, niitä on hyvin vaikea mitata. Me itse emme ole mitanneet näitä vaikutuksia, mutta jos katsotaan, miten komissio toimii, eli nämä suhteellisen uudet välineet, ovat osoittaneet, että komission toiminta on parantunut ajan mittaan. Komission pitäisi tehdä tämän tyyppisiä analyysiä hyvin järjestelmällisesti ja säännöllisesti. Näistä ei ole mitään hyötyä, jos ne tehdään liian myöhään, ja niiden pitää pohjautua vankkoihin tietoihin. Olemme maininneet osan näistä huolenaiheista liittyen komission käyttämään malliin, mutta se nyt varmaan on paras väline tällä hetkellä. Ja tärkein asia tähän liittyen tiedon suhteen on se, että tiedot ovat päivitettyjä ja että niiden pohjalta voidaan sitten tehdä päätelmiä ja päätöksiä. Sitten potentiaaliset taloustappiot, ne ovat tärkeitä. Me olemme määrällisesti tarkastelleet näitä kysymyksiä kertomuksessa. Te puhuitte tästä aikaisemmin, kun puhuttiin komission vastuuvapaudesta, eli virheet menopuolella. Ja tässä näissä tarkistuksissa tarkasteluissa maissa havaitsimme virheitä tulopuolella. Ja se oli ihan merkittävää 6 prosenttia kokonaistullituloista. Jos katsotaan tätä kokonaisuudessaan, se ei ole suuri summa, mutta kuitenkin 152 miljoonaa euroa yhtenä vuonna. Ja koskien vain kahta jäsenvaltiota. Eli Saksa, Ranska, Yhdistynyt kuningaskunta. Komissio ja tullihallinto joutuvat vielä tekemään paljon työtä tässä suhteessa. Sitten meiltä kysyttiin, katsoako tuomioistuin, että kaikki kauppajärjestelyt pitää alistaa kaikki näihin menettelyihin. Me tiedämme, ja jos ei ole katsottu näitä vaikutusarviointi- ja kestävyyskysymyksiä, No, tämä sopimushan oli luonteeltaan kiireellinen, eli vaikutusten arviointi pitäisi tehdä etukäteen, ja komission on pystyttävä se perustelemaan. Sitten jälkikäteisvalvontaa olemme eri linjoilla komission kanssa. Kolme vuotta sen jälkeen, kun sopimus on astunut voimaan, niin se on riittävän pitkä aika, jotta voidaan kehittää jonkinlainen väliarviointi, jota voidaan käyttää eri tahoilla, kun valvotaan sopimuksen täytäntöönpanoa. Ottaisin no, vastata kaikkiin kysymyksiin tai lähestulkoon kaikkiin. Ja jos teillä on vielä kysymyksiä, niin voimme toimittaa vastauksia myöskin kirjallisesti. Kiitos. Ja thanks a lot. Kiitoksia. Tämä oli hyvin mielenkiintoista. Ja kuten sovimme juuri aiemmin, lähetämme kirjeen komissiolle. Seuraamme suosituksianne hyvin ja olen varma siitä, että meillä on tilaisuuksia keskustella tulevissa valiokunnan kokouksissa. Kiitoksia, että tulitte käymään täällä ja kaikkea hyvää. Good, liebe Kollegen, Kollegen. Niin, hyvät kollegat, nyt tulemme yhteiskeskusteluun kohdat 7 ja 8. Kysymys on kahden säädöksen uudelleenlaatimisesta, jotka koskevat tuontia, ennen kaikkea tekstiilien tuontia. Tässä yhteydessä haluaisin ilmoittaa, että alun perin oli suunniteltu, että keskustelun puitteissa, joita käydään tekstiileistä, otettaisiin esille myöskin Bangladeshin tilanne uudestaan, koska tietysti seuraamme hyvin tarkkaan, minkälaisia parannuksia tapahtuu työntekijöiden työskentely- ja elinolosuhteissa Bangladesissa sillä tapahtuneiden onnettomuuksien vuoksi. Bangladesin suurlähettiläs kuitenkaan ei tänään ollut käytettävissä, joten tämä keskustelu lykätään tammikuulle. Nyt meillä on siis nämä kaksi lainsäädäntöistystä käsiteltävänä. Ainakin puheenvuoron eh, esittelijälle herra Vauengsalle. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Excuse me. Sorry. Uh, thank you, Mr. Chairman. Dear colleagues. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat. Mitä komission ehdotukseen tulee? Tässä on aina teknisistä kysymyksistä kysymys. Eli virheitä on poistettu ensinnäkin, mitä yleisempään asetukseen tulee, koskevat tunteja muille kuin eh, tekstiilituotteille. Jotkut maat on otettu pois liitteestä, koska niistä on tullut VTO-maita, Armenia, Venäjä, Tajikistan ja Vietnam. Eh, eli tässä puhutaan maissa kuten Azerbaidžan, Valko-Venäjä, Kazakstan, Pohjois-Korea, Turkmenistan ja Uzbekistan. Mitä sitten tekstiilituotteiden tuottiin tulee Artikla 23 on korvattu tarkastelumenettelyllä, joka oli siis tämä koontisäädös. Tällä hetkellä ainoat maat, joista tekstelejä tulee, joissa ei ole kahdenvälisiä sopimuksia, pöytäkirjoja tai muita sopimuksia, on Valko-Venäjä ja Pohjois-Korea. Tässä on vuosittaisia kiintiöitä joillekin tekstiilituotteille näistä maista ja tätä kautta näin voidaan ryhtyä valvonta- ja suojatoimiin. Ja lisäksi se salvii valvonta- ja suojatoimia, jos tekstilituottajat, jotka tulevat kolmansista maista, aiheuttavat vahinkoa EU-tuotannolle. Kuten mainitsin jo viime kokouksessa, nämä kodifoivat olemassa olevaa lainsäädäntöä, mitä yhteisiin sääntöihin valvonta- ja suojatoimien kohdalla tulee. Näitä on muutettu useaan otteeseen, niitä on konsolidoitu ja niistä on tehty käyttäjäystävällisempiä. Nämä ovat aika teknisiä ehdotuksia ja siksi ne eivät ole ristiriitaisia. Mutta yksi puute on kuitenkin, mitä tekstilituotteiden tuontiin tulee. Siihen kiinnitin huomiota ja se täytyy korjata. Puhun artiklasta 9.2. Tässä luotellaan toimielimiä tai instituutioita. Ja tämä liittyy tietojen luottamuksellisuuteen. Kiinnitin tähän huomiota. Täällä mainitaan Euroopan parlamentti ja tämä saattaisi vaikuttaa vaikuttaa tietojen vaihtiin ja tämä saattaisi johtaa siihen, että parlamentti jätetään ulkopuolelle. Täällä on samanlainen viittaus mm, myös muissa ehdotuksissa, jotka eivät liity tekstiilituotteisiin, artikla 5.2, mutta parlamentti tai neuvosto eivät ole tässä listalla. Mm, Tämä alkuperäinen asetus tulee vuodelta 1994. Ehkä se on vain unohdettu, koska se on niin vanha. Ehkä DG Trade voisi sitten kertoa, miksi parlamentti ei ole mukana. Artiklassa 9.2 neuvosto on myös ehdottanut tarkistuksia, mitä tekstiili tuotteiden tuontiin tulee. Ne ovat aika teknisiä, mutta ehkä puheenjohtaja valtio voisi selvittää, mitä ne koskevat ja mikä on tämän hetken tilanne. Kiitos. Kiitos, herra Valinsa. Ja nyt sed ryhmästä Alessia. Si, grazie. Ehm, Kiitoksia. Itse olen tämän uudelleenlaatimisen varjoesittelijä. Tämä on täysin tekninen kysymys joten ei nyt ole oikeastaan paljon lisättävää. Mutta minäkin nyt haluaisin yleisemmin korostaa, joka liittyy tähän esittelijän esiin ottamaan kysymykseen. Eli mikä on parlamentin uusi rooli? Ja tämä tarkoittaa sitä, että myöskin näissä asetuksissa todetaan, että meidän pitää käydä paljon tehokkaampaa keskustelua siitä, että meidän täytyy käynnistää mekanismeja, jotka liittyvät valvontaan hetkenä, jolloin on hyvin kriittisiä tilanteita. Me tiedämme, että joissain maissa on ylikapasiteettia tietyillä aloilla, jotka ovat erityisen arkaluontoisia ja tärkeitä EUlle – Joten meidän on pystyttävä toimimaan ja parlamentilla on oltava kaikki tiedot käytössään, jotta se voi sitten toimia oikealla hetkellä. Olemme puhuneet tästä huolenaiheesta muissakin kysymyksissä liittyen tällaiseen tendenssiin, jota nyt nähdään tietyissä valtioissa. Ollaan palaamassa protektionismiin tietyillä aloilla. Ja se ei tietenkään noudata tätä uutta kauppapolitiikan linjaa, jota me olemme noudattaneet. Ja tästähän on aikaisemminkin keskusteltu. Eli me katsomme, että tämänkin asetuksen uudelleen laatiminen teknisiltä osilta voi olla mahdollisuus ottaa esiin se, millainen institutionaalinen rooli parlamentilla on komission nähden. Kiitos. Ja sitten ECR, e Sandra Luns. Ja, dank u wel. Eh. Ah, ja, dank u wel meneer de voorzitter. Eh, dank u wel ook aan de... Kiitos puheenjohtaja, kiitoksia myös esittelyä tästä mietinnöstä ja kiitokset komissiolle vastauksista. Minä 5.11. esitin kysymyksiä. Vastauksista käy ilme, että oikeastaan koskaan ei oikeastaan käytetä näitä suojatoimia. Se on mielenkiintoista ja on kuitenkin myös mielenkiintoista kuulla, että meillä on nämä toimet olemassa ja niitä voidaan käyttää, kun me teemme esimerkiksi yhteistyötä Pohjois-Korean kanssa. Ja niin kuin tässä edelleenkin puhuja sanoi, ja meillähän on myös omat kansalliset tuotteet. Ja tietysti me haluamme tässä painottaa myös vapaa kauppaa. Mitä itse asian sanoin, niin kuin esittelijäkin tässä huomaatte, tämä on erittäin tekninen kysymys. Ja Meillä ei ole mitään erityisiä huomioita. hän tässä jo esitti joitakin kysymyksiä. Me olemme e, jäsenvaltioiden ja e, oikeudellisen yksilön kanssa samaa mieltä, että tämä on erittäin tekninen kysymys. Kiitos. Dankeschön, Marike. Kiitos, Marike. Thank you, Chair. Uh, thanks for the work of the report. Kiitoksia esittelijä tästä työstä. Minäkin puhun ihan lyhyesti olemme samaa mieltä näistä asioista, jotka tulivat katetuiksi, ja myöskin komission lähestymistapaehdotuksesta. On tärkeää, että EU-lainsäädäntö on selkeää ja avointa, ja että se takaa oikeusvarmuuden. Eli nämä uudelleen laatimiset ovat tärkeitä, jotta voidaan vahvistaa näitä tekstejä. Eli me emme esitä mitään tarkistuksia, toivomme, että tämä menee nopeasti läpi. Ja Helmut. Kiitos puheenjohtaja. Minä Pyydän anteeksi, varjoistelijamme on estynyt hänelle paikalla, mutta hän pyysi minua ilmoittamaan, että hän tukee ehdotusta, koska tämä on kyse todellakin tekninen sopeutus. Ehkä vain yksi asia on sellainen, joka pitäisi ottaa huomioon meidän ryhmämme mielestä, joka koskee esittelimä, esittelyluon, mietintöluonnosta, jossa minun mielestäni ei ole kysymys pelkästään siitä, mitä määriä tai miten päivitetään liitteitä, vaan että olosuhteet, joissa reaalisesti paikan päällä tapahtuu tekstilituotteiden valmistaminen, että tästä pitäisi myöskin huolehtua, että tämäkin voitaisiin ottaa huomioon perusteluissa tai jatkotyössä, joka liittyy siihen, miten siis arvioidaan työtä, jota tapahtuu, että ehkä saataisiin aikaan muutoksia, joita me alusta lähtien olisimme ottamassa huomioon myöskin tämän näkökannan. Äh, Kiitos. Ja komission puolesta saa puheenvuoron kaupan pääosastolta Mariana Ignasescu. Thank you very much for your Um, I've, uh... Kiitoksia kommenteista. Olen kirjannut ne ylös. Haluaisin puuttua yhteen kommenttiin, joka liittyy tähän erittäin tekniseen kysymykseen. Mitä kontisäädökseen tulee, niin viittaus on poistettu, koska neuvosto ei enää ole asetuksen toimeenpanossa mukana, vaan se on jäsenvaltioiden komitologia. Kontisäädösvaiheessa me emme ole havainneet sitä tosiasiaa, että neuvostokin olisi pitänyt poistaa tästä tekstiiliasetuksesta ja on hyvä, että tämä virhe on havaittu. Se olisi pitänyt jo koontisäädösvaiheessa korjata. Jos parlamentti tekee tarkistuksen tästä, niin me tulemme sen hyväksymään. Kuten mainitsin jo aikaisemmin, me olemme kirjanneet kommentin ylös, mitä Euroopan parlamentin rooliin tulee. Pidämme sen mielessä myös tulevaisuudessa. Kiitos. Kiitoksia. Helpoksi esittelijä. very much for this uh, clarification. Kiitos näistä selvennyksistä. Voin katsoa yksityiskohtaisemmin puheenjohtajavaltion ehdotuksia. Ja esittelijänä tietysti haluan varmistaa, että Euroopan parlamentin – oikeuksia noudatetaan. Ja uskon, että voisimme tehdä tarkistuksen, jolla poistetaan neuvosto kohdasta 9.2. Eli nyt on tarkistuksia, joilla poistetaan kohdasta 9.2 tämä neuvosto ja tarkistuksia, joita puheenjohtaja valtio esittää. Mutta nämä kummatkin ovat teknisiä, eivät kiistanalaisia kysymyksiä, joten ehkä voisimme päästä sopimuksen ensimmäisessä käsittelyssä. Eli haluaisin saada aikaan sopimuksen ennen kuin parlamentti hyväksyy virallisesti ensin yhteisen kannan. Ja toivottavasti valiokunta tukee minun kantaani. Kiitos. So. Kiitoksia. Määräaika tarkistuksille on 15. joulukuuta kello 12 ja keskustelemme asiasta seuraavassa valiokunnan kokouksessa 21.–22. tammikuuta ja äänestys on 22. tammikuuta. Kiitoksia. Nyt meillä on hiukan aikaa. Kello 11 alkaa koordinaattoreiden kokous suljetuin ovin. Kiitos.